oui, oui, absolument. Merci. Proszę Państwa, zacznijmy dlatego, że o godzinie 20 rozpoczyna... No niin, hyvät naiset ja herrat, ehdotan, että aloitamme istunnon nyt, koska kello eh, kahdeksan jo odotamme eh, komission jäsentä tänne paikalle. Aloitamme siis esityslistalla. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. En näe mitään huomautuksia. Puheenjohtajan ilmoitusasiat. Tässä haluaisin teille ensiksi sanoa, että mehän hyvästelimme Jorova Paulsenin ja nyt toivotan tervetuloa tervetulleeksi herra Jarsenovicin, joka on tullut tänne Rova Pausenin tilalle. Me toivotamme teidät tervetulleeksi ja odotamme kovasti yhteistyötä täällä valiokunnassa. Te olette nyt varsin vaikeassa tilanteessa, koska edeltäjänne nosti riman varsin korkealle, mitä hänen työskentelynsä täällä tulee mutta Olen kyllä vakuuttunut, että tulemme tekemään oikein hyvää yhteistyötä. Haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on tulkkaus 20 kielen. Ja tässä herra Dantan nyt saa puheenvuoron. Hän voi kertoa meille lyhyesti esityslistan kohdasta kolme, sillä mehän äänestämme tänään hänen mietinnöstä. Minä itse en siis halua sitä kovin paljon sanoa. Herra Dantan. No. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi pari tiedotusta. Jokainen on perehtynyt tähän tietoon, jonka sihteeristö äskettäin jakoi teille. Siellä on virhe. Siinä äänestyslistassa yksi tarkistus on unohtunut sivulla 15, ainakin minun versiossani. Liitteissä osa 1, kappale 2, kappale 7, alakohta 3 tarkistus 324 Ashworthilta ja, ja 61 Enviltä. Siihen pitää lisätä tarkistus 156, joka on unohtunut siis listasta. Toisaalta haluaisin kertoa teille, että varjoesittelijöiden pitämän kokouksen jälkeen me kävimme keskustelun kloonauksesta. Enemmistöryhmistä on ilmaissut mielipiteensä, joka sai minut tekemään siten, etten tue tarkistu, kloonaustarkistuksia tässä tekstissä. Ja trilogin alkuvaiheessa pitäisi pyytää neuvostolta ja komissiolta julkilausumaa, jotta meillä olisi erityisteksti kloonausteknologiasta ja siihen, soveltuvasta, siihen hyvin soveltuvasta lainsäädännöstä. Minä haluan kertoa teille, että olin täysin kykenemätön lähteä lukemaan tällaista tekstiä, lainsäädännöllistä tekstiä, johon en ole perehtynyt, jota en hallitse. Mielestäni komission tehtävä on tehdä meille ehdotus, joka kattaisi lainsäädännön, joka liittyy kloonausteknologiaan. Tietäkää, että meillä on myös teksti, joka on saanut enemmistön taakse, joka kieltää kloonaustuotteiden taloudellisen hyödyntämisen markkinoinnin. Mutta meillä on myös siis teksti, josta tällä hetkellä neuvotellaan, joka on työn alla trilogissa. Nie widzę pytań do pana posła sprawozdawcy. Przejdźmy zatem do... Kysymyksiä esittelijällä ei näytä olevan, niinpä voimme sitten mennä heti äänestykseen. Yksi puheenvuoropyyntö näyttää kuitenkin olevan. Minulla ei ole äänestyskorttia. Me laskemme teidän äänenne mukaan. Sitten aluksi vielä yksi pyyntö teille ennen kuin äänestämme. Jos tunnistan enemmistön, voinko jättää, voinko olla kysymättä vastaääniä ja tyhjiääniä. se ei tarkoita, että en kunnioita niin äänestäviä, vaan ennemminkin se tarkoittaa vain sitä, että voimme äänestyksen saada nopeasti päätöksen niin, että voimme kello 20 aloittaa keskustelun komission jäsenen kanssa. Sopiiko tämä teille? Hyvä. Aloitamme sitten äänestyksen. Tarkistus kahdeksan Enviltä. Meillä on muuten 346 tarkistusta. Enviltä on 69 tarkistusta, kompromisseja on 12. Nyt Envi kahdeksan puolesta vastaan Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkaksi ääntä puolesta. Sitten 186 puolesta. Va- va- kiitos hyväksytty. Tarkistus 16 on sama kuin 9 enviltä puolesta. Hyväksytty. 17 puolesta. Hyväksytty. Kompromissista äänestetään koneäänestyksenä. Ensinnäkin kompromissi A puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja seuraavaksi 192 puolesta. 192 puolesta vastaan hylätty. 193 puolesta vastaan hylätty. 194 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 11 Enviltä puolesta vastaan hylätty. 197 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi C. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 esiteltä puolesta hyväksytty. 203 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 204 puolesta. Vastaan. Hylätty. 205 puolesta. Vastaan. Hylätty. 206 puolesta. Vastaan hylätty. 22 esittelijältä puolesta hyväksytty. Seuraavaksi 23 esittelijältä. Ehdotan, että äänestämme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei tämä nyt tarkoita, että minä olisin voinut ennakoida tätä tulosta. Tässä on kyse periaatteesta ja on myös kaksi muuta tarkistusta, jotka ovat erittäin tärkeitä, jos äänestämme koneäänestyksenä. Sitten 208 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Hylätty. 15 puolesta. Hyväksytty. 209 puolesta. Vastaan. Hylätty. 24. Yhtä kuin 210. Yhtä kuin 16 Enviltä puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 25 puolesta Hyväksytty. 26 puolesta. Hyväksytty. 211. Tämä tulos on varmaan samankaltainen, mutta silti koneäänestys. Äänestys alkaa 211. Kuten sanottua, melkein jo arvaan tuloksen. Äänestys päättyy. hylätty. 212. Tässäkin äänestämme koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 213. Ei, 213 puolesta hyväksytty 214. Tästäkin koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 215 puolesta vastaan ty, hylätty. 216 pu- puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seuraavaksi 200 27 puolesta vastaan hylätty. 36. Ei tätä varmaan tarvitse tarkistaa. 36 esittelijältä puolesta hyväksytty. 228 puolesta vastaan hylätty. Ää, kompromissi F Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia, hyväksytty. Ja seuraavaksi 43 esittelijältä puolesta. Kiitos, hyväksytty. 45 puolesta hyväksytty. 46 puolesta hyväksytty. 232 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 240. Niin, 240 puolesta. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. 241 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Viisikymmentä puolesta. Kiitos, hyväksytty. Tarkistus 51 esittelijältä puolesta. Kiitos, hyväksytty. 52 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 53 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 54 puolesta. Hyväksytty. 55 puolesta. Hyväksytty. 56 puolesta hyväksytty. 57 ja niin poispäin puolesta hyväksytty. 58 ja 249 puolesta hyväksytty. Ja nyt äänestämme kompromissi h Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kompromissi hyväksytty. 251 puolesta hyväksytty. 60 puolesta kiitos hyväksytty. 61 puolesta hyväksytty. 252 puolesta hyväksytty. 250 anteeksi, 62 puolesta hyväksytty, 254 puolesta hyväksytty, 63 puolesta Hyvä on. 254 pitää tarkistaa. Kysyn uudestaan puolesta. 254 puolesta. 254 puolesta. Tarkistetaan koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Ylätty. 63 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 255 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus. Ei vielä tarkistetaan. 255 äänestys alkaa. 255. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Tämä olikin hyväksytty, puheenjohtaja pyytää anteeksi. Sitten 256 puolesta vastaan. Hyväksytty. 257 puolesta. Ei. Nyt täytyy 64 äänestä seuraavaksi. 64 puolesta. Herra Angyu. Kyllä. 257. So I don't, don't know what the vote was. Kaksi, En tiedä missä olemme. Täällä eivät muutkaan äänestäneet. 257 sitä ei äänestetty, koska se raukesi, koska 256 hyväksyttiin. 257 raukesi. 64 puolesta hyväksytty. 65 puolesta hyväksytty. Sitten kompromissi I. Äänestys alkaa kompromissista I. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten tarkistus 68 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Nyt 69 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi J. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 71 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Sitten 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan 33 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi K Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Sitten 278 puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta hyväksytty. 279 puolesta hyväksytty. 76 puolesta hyväksytty. 77 puolesta hyväksytty. 78 puolesta hyväksytty. 79 puolesta hyväksytty. 80 puolesta hyväksytty. 281 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 81 puolesta hyväksytty. kaksi puolesta hyväksytty. 36 puolesta hyväksytty. 282 puolesta hyväksytty. 284 puolesta vastaan hylätty. 84 esittelijältä puolesta hyväksytty. 85 puolesta hyväksytty. 285. Ei se raukeaa, koska hyväksymme edellisen ja siksi seuraava on 86 puolesta hyväksytty. 87 puolesta hyväksytty, 88 puolesta hyväksytty, 89 puolesta hyväksytty. 287. 287 puolesta vastaan hylätty. 288 puolesta vastaan hylätty. 90 puolesta hyväksytty. 91 puolesta, hyväksytty. 92, tämän esittelijän oma puolesta, hyväksytty. Sitten kaksi kahdeksan yhdeksän puolesta hyväksytty. 292 puolesta vastaan hylätty. Kaksi yhdeksän kolme puolesta vastaan hylätty. Aha, przechodzimy do poprawki 293. Sitten 296 puolesta hyväksytty. 297 puolesta hyväksytty. 93 puolesta hyväksytty. 301 puolesta hylätty. 302 puolesta hyväksytty. 95 puolesta hyväksytty. 303 puolesta. Sekin on hyväksytty. 104 puolesta. Anteeksi, nyt väärin. 102 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Ja nyt 104 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 105 puolesta hyväksytty. 106 puolesta hyväksytty. 107 puolesta hyväksytty. 39 puolesta hyväksytty. 108 puolesta hyväksytty. 109 puolesta hyväksytty. 110 puolesta hyväksytty. 40 puolesta hyväksytty. 111 puolesta hyväksytty. 112 puolesta hyväksytty. 113 puolesta hyväksytty. 114 puolesta hyväksytty. 115 puolesta hyväksytty. Sitten 305 puolesta vastaan hylätty. Sitten 116 puolesta hyväksytty. 306 puolesta vastaan Tämän tarkistamme koneella, siis 306 äänestys alkaa. Hylätty. 117 puolesta Menemme eteenpäin. yksi. Puolesta. Siis 117 on hylätty, koska siellä oli tämä ääni, joka toi tasapelin. No niin, 41 puolesta vastaan hylätty. 118 puolesta hyväksytty. 119 puolesta hyväksytty. 307 puolesta vastaan hylätty. 120 puolesta hyväksytty. 122 puolesta hyväksytty. 308 puolesta vastaan hylätty. Nyt minä ehdotan sitä, että 100 123-134 eh, äänestämme kaikista kerralla, koska ne ovat kaikki esittelijältä. Kuka on näiden puolesta? Kiitos, nämä on hyväksytty. Sata kolmekymmentäviisi esittelijältä puolesta hyväksytty. 136 puolesta Kiitos, hyväksytty. 301, 21, 13, 137 yhdessä. Kiitos, hyväksytty. 138 puolesta. Hyväksytty. 139 puolesta. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141, 44 yhdessä hyväksytty. Kompromissi 1 L, L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten sitten 45 puolesta hyväksytty. 315 puolesta vastaan hylätty. 316 yhdessä 46 kanssa puolesta hyväksytty. 144 puolesta puolesta hyväksytty. Seuraavana 48 puolesta vastaan hylätty. 318 puolesta hyväksytty. 146 ja 49 yhdessä puolesta hyväksytty. 319 puolesta. Kukaan puolesta vastaan? Nyt teemme koneella tarkistusäänestyksen. Äänestys alkaa kohdasta 319. Äänestys päättyy. Sitten 320 hyväksytty. 321 puolesta hyväksytty. 147 puolesta 322 puolesta vastaan hylätty. 148 puolesta hyväksytty. 149 puolesta hyväksytty. 150 puolesta hyväksytty. 151 puolesta ja 50 viisi yhdessä hyväksytty. Anteeksi, nyt meni väärin. 323 puolesta hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän? 323 tarkistetaan nyt koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Mitenkäs tämä nyt, mikäs teidän kantanne on? Eli tämä onkin hyväksytty. Sitten 154 seuraavana puolesta. Hyvä. Eli nyt saa 54 puolesta hyväksytty. 155 ja 57 9 puolesta hyväksytty. 324 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt sitten tulemme tähän lisätarkistukseen, josta Dantan äsken puhuin. Sen numero on 156. Voitaisiinko tarkistaa vielä 324? Siitä äänestetään nyt vielä yhdessä, siis koneella tarkistetaan 324 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Se on hylätty. Sitten menemme tähän lisää tarkistukseen Dantanilta 156 numerolta puolesta hyväksytty. Kolmesta puolesta hyväksytty. 326 puolesta vastaan 325 hyväksyttiin, 326 hylättiin. Sitten 327 puolesta hyväksytty. 328 puolesta hyväksytty. 329 puolesta vastaan hyväksytty. 329 tarkistetaan vielä koneella. Äänestys alkaa. Hylätty. Vai mitä? Todellakin, se on hylätty. 330 puolesta vastaan hylätty. 331 puolesta hyväksytty. 332 puolesta vastaan hylätty. 333 puolesta vastaan hylätty. 334 puolesta vastaan hylätty. 335 puolesta vastaan hylätty. Kolme kolme kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Kuusi seitsemän puolesta vastaan hylätty. 339 puolesta hyväksytty. 157 puolesta ei. Ei kyllä 339 tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 157 puolesta hyväksytty. 341 puolesta vastaan hylätty. Kolme, neljä, kaksi puolesta. Hylätty. 343 puolesta vastaan hylätty. 344 puolesta vastaan hylätty. Sata viisikymmentäkahdeksan puolesta hyväksytty. 159 puolesta hyväksytty. Numero yksi. Esittelijältä ja Enviltä puolesta hyväksytty. 160 puolesta vastaan hylätty. Numero kaksi puolesta hyväksytty. Kolme puolesta hyväksytty. 162 puolesta vastaan hylätty. 163 puolesta hyväksytty. 164 puolesta hyväksytty. 165 puolesta hyväksytty. Numero kolme esittelijältä puolesta hyväksytty. 167 puolesta vastaan hylätty. 168 puolesta hyväksytty. Numero 4 esittelijältä puolesta hyväksytty. Numero 5 esittelijältä puolesta hyväksytty. S- 169 hyväksytty. Numero seitsemän puolesta hyväksytty. Kahdeksan puolesta hyväksytty. Kuusi puolesta hyväksytty. 170 puolesta hyväksytty. 9 puolesta hyväksytty. 171 ja 10 ne ovat samanlaisia. Puolesta hyväksytty. 172 puolesta hyväksytty. 173 puolesta hy- vastaan hylätty. 174 puolesta vastaan. Tarkistamme sen. 174 koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata seitsemän viisi puolesta. Hylätty. 177 puolesta vastaan tyhj- hylätty. 178 puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta vastaan hylätty. 2 ja 7 yhdessä puolesta hyväksytty. 180 puolesta hyväksytty. 182 puolesta hyväksytty. 183 puolesta Hyväksytty. viisi puolesta. Vastaan. Tarkastamme tämän nyt koneella. 185 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten 15 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Ja sitten me tulemme loppuäänestykseen tällä äsken muutetulla lausunnolla, mietinnöllä. Nimenhuuto äänestys ja nyt äänestys alkaa. Eli muutetusta ehdotuksesta äänestetään nyt. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Siis Meillä on nyt lainsäädäntöpäätös lauselmasta nyt äänestysmenossa. Hyväksytty. Ja nyt sitten toimielinten välisistä neuvosteluista pitää äänestää. Me tarvitsemme vähintään 23 ääntä puolesta ja tästä äänestetään myös koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty ja nyt minä haluaisin sitten esittelijälle osoittaa onnitteluni. Meillä on aivan muutama minuutti aikaa. Haluaako esittelijä tämän vielä puhua? Me aloitamme kello 20.00 komissaarin kanssa. Meillä on siis eh, viiden minuutin tauko tässä ja jatkamme kello 20.00 ja kiitos paljon, että äänestys sujui näin vikkelästi.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 drugą część, w której uczestniczy nasz komisarz. Me aloitamme nyt toisen osion tätä istuntoamme. Meillä on komissaari paikalla. Äh, anteeksi jos sanon, te olette meidän komissaarimme ja olemme hyvin iloisia voidessamme vastaanottaa teidät tänään tänne. Te muistatte, että mm, tämä uusi strategia esiteltiin 2013, siis metsästrategia. Tästä on sitten eh, laadittu oma-aloitteinen eh, mietintö ja se on hyväksytty todella suurella enemmistöllä. Siellä hyvin paljon oli kysymys eh, tällaista kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja paremmasta koordinointityöstä. keskusteluissa täysistunnossa komissaari Hogan on jo todennut, että hän tulee osallistumaan silloin, kun maatalousvaliokunta ryhtyy keskustelemaan täytäntöönpanostrategiasta. Ja siinä vaiheessa, kun se sitä, me sitä esittelemme. Forest Map on sitten toimeenpanon suunnitelma, jonka komissaari on esitellyt. Joten nyt hän tekee juuri niin kuin hän on luvannut ja on täällä luonamme maatalousvaliokunnassa. Ja hän varmaankin tänään puhuu nimenomaan toimeenpanoasioista, jotka strategiaan liittyvät. Hän varmaankin myös käsittelee monivuotista täytäntöönpanosuunnitelmaa, kuten on jo mainittu. No minä en itse asiassa haluaisi siitä sitten sen enempää nyt sanoakaan, eikä olisi paikallaan, jos minä itse liikaa kommentoisin tätä Forest Map-asiakirjaa. Ja koska komissaari on paikalla, niin vielä kerran sydämellisesti tervetuloa ja annamme teille puheenvuoron. Sen jälkeen sitten koordinaattorit puhuvat ja myöskin muilla jäsenillä on mahdollisuus esittää teille kysymyksiä. Aihe on erittäin kiinnostava, mutta pysykäämme konkretian tasolla. Uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtajan ilo olla luonanne uh, tänään uh, täällä. Äh, haluan esitellä teille monivuotisen EUn metsästrategian täytäntöönpanosuunnitelman. Haluan myös kiittää komission jäseitä, äh, komissio Biankovska ja Vella, Vella äh, läheisestä yhteistyöstä. Tämä on läheisen yhteistyön tulossa jäsenvaltioiden kanssa valmistelutyössä ja siinä on myös metsätalouden sidosryhmät olleet aktiivisesti mukana. Tietenkin Euroopan parlamentilla on myös ollut aktiivinen rooli, kun on kehitetty EUn metsästrategia. Olen iloinen tämän valiokunnan työstä, kun se on valmistellut oma-aloitemietinnöstä äh, uudesta EUn metsästrategiasta ja erityisesti esittelijöitä haluaisin kiittää Elisabeth Köstingeriä ja varjoesittelijöitä. Olemme myös hyvin tietoisia siitä arvosta, joka yhteiskunta antaa metsille. Metsä on yksi tärkeimmistä maan käyttötavoista. Se kattaa ähm, noin 40 prosenttia EUn alueesta ja metsät ovat suurentuneet viime vuosien aikana. Äh, metsällä on tärkeä taloudellinen merkitys. Ne varmistavat, että maaseutualueet ovat elinkelpoisia ja kestäviä. Äh, ala tarjoaa noin kolme miljoonaa työpaikkaa EUssa. Ne ovat myös tärkeitä äh, ympäristölle ja eläimistölle. Ne ovat hyvin monimuotoinen ekosysteemi ja suojelevat tällä tavoin EUn luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat eh, ekosysteemipalveluja. Lisäksi eh, metsistä on apua, kun siirrytään eh, vähähiiliseen ja ympäristöystävälliseen talouteen. Tänä päivänä metsäalalla on enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita. Metsäbiomassan kysyntä tulee varmasti kasvamaan sekä perinteisessä teollisuudessa että biotaloudessa. Samanaikaisesti metsää uhkaa erilaiset haasteet, myrskyt, tulvat, uudenlaiset tuholaiset ja sairaudet, ja siksi on varmistettava pitkän aikavälin metsien kehitys niin, että voidaan vahvistaa metsien kestävyyttä erilaisia uhkia vastaan. EU-metsästrategia aikoo tehdä juuri tämän. Strategian tavoitteet ovat EU, se, että vahvistetaan EUn kestävämpää metsähallinnointia mukaan lukien äm, metsien hakkuun vähentäminen maailmanlaajuisesti. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentin päätöslauselma korostaa sitä, että EUn metsästrategian täytäntöönpano täytyisi tehdä monivuotisesti ja koordinoidusti. Se olisi tehtävä tehokkaasti, johdonmukaisesti. Kaikki nämä elementit löytyvät tästä monivuotisesta täytäntöönpanosuunnitelmasta. Tämä on johdonmukainen sen sitoumuksen kanssa, että halutaan saada aikaan yksinkertaistamista myös muilla aloilla. Tämä monivuotinen metsäsuunnitelma tulee olemaan ohjenuoranamme Äh, sillä yritetään saada aikaan johdonmukaisuutta ja koordinoida erilaisia äh, aloitteita, jotka liittyvät metsäalaan ja ottamaan mukaan sidosryhmiä. Tämä koordinointi on yhä tärkeämpää, kun otetaan huomioon, mitä tärkeitä päätöksiä on tehtävä 2030 äh, ilmasto- ja energiaunionin puitteissa sekä myöskin LULUKF kysymysten yhteydessä. Halutaan olla myös johdonmukaisia erään uuden politiikan kanssa, joka liittyy biomassaan ja biotalouteen, jota komissio aikoo ehdottaa osana uusiutuvaa energiaa ja kiertotalouspakettia. Kuten parlamentin päätöslautasema on korostettu, tämä metsäsuunnitelma antaa prioriteetin metsätalouden kestävyydelle ja kilpailukyvylle halutaan laajentaa maatalousalu maaseutualueita ja, mm, ja lisätä tietoisuutta. EU-metsätalous kattaa noin 70 prosenttia BKT, erityisesti maaseutualueella, jossa vaihtoehtoisia työpaikkoja on hyvin vähän. Nyt kun metsäbiomassaa kysyntä on karvannut, metsätalous voi kasvaa entisestään ja antaa vielä suuremman panoksen kasvuun ja työllisyyteen. Monivuotinen metsäsuunnitelma edistää mm, puun käyttöä kestävänä raaka-aineena ja sillä tavoin voidaan myös vähentää hiilen käyttöä taloutta, jossa me saadaan aikaan parempi energiaunioni. Maaseudun kehittämisohjelmat tarjoavat jäsenvaltioille erilaisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi investoinnin metsähoitoteknologiaan, prosessointi ja markkinointi tai se, että tuetaan tuottajaryhmiä ja osa kas, ö, ö, kuntia. Nämä metsätoimenpiteet saivat 7,2 miljardia vuodesta 2014 vuodelle 2020 ja tämä metsäsuunnitelma katsoo, miten näillä toimenpiteillä voidaan saada aika enemmän lisäarvoa ja niitä voidaan käyttää tehokkaammin. Halutaan myöskin kehittää erityinen rahoitusväline, joka keskittyy metsätalouteen mm, ja sitä voidaan tarjota jäsenvaltioille. Halusin tarjota sitä tänä vuonna, mutta todennäköisempää on, että se on vasta ensi vuonna käytössä. Eräs toinen EUn väline strategian täytäntöönpanomiseen on seitsemäs ympäristön toimintasuunnitelma, jolla voidaan parantaa ympäristöhallinnointia. Olen iloinen tästä, koska neuvottelin tästä strategista parlamentin ja neuvoston kanssa osana Irlannin puheenjohtajakautta vuonna 2013. EUn tutkimus- ja innovaatiot-ohjelmat Horisontti 2020 ovat myöskin tärkeitä tukijalkoja sektorin tulevaisuudelle, erityisesti biotalous ja julkisen ja yksityisen sektorin väliset kumppanuudet. Metsätalouden monivuotinen suunnitelma käsittelee myös maailmanlaajuista näkökulmaa. EU:n etulinjassa, kun taistellaan laittomia hakkuita vastaan. esimerkiksi viime aikoina Red Plus-aloitteen kautta. Lisäksi halutaan muotoilla vuosittainen työohjelma pysyvälle metsäkomitealle. Te kaikki tiedätte, että metsät ovat hyvin erilaisia eri alueilla Euroopassa, joten toissijaisuusperiaate on varmasti tämän strategian ytimessä. Parlamentin tuki tämän uuden strategian täytäntöönpanolle on erittäin tarpeellinen. Tulemme äh, kertomaan parlamentille tämän strategian täytäntöönpanossa ja mielelläni äh, odotan nyt keskustelua ja mielelläni myös keskustelun lopuksi sanon muutaman sanan sen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, herra komissaari. Ja nyt ensimmäisenä meillä on Rova Köstinger EPPstä ensimmäisenä. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, geschätzter Herr Kiitoksia komissaari, kiitos äh, puheenjohtaja siitä, että meillä on nyt mahdollisuus keskustella tänään, tänään tästä tärkeästä strategiasta. Meillä on tässä valiokunnassa hyvin paljon tehty intensiivistä työtä, koska Euroopan parlamentin täytyy saada vahvempi kantansa annettua tähän strategiaan. Te olette puhuneet siitä, miten paljon tehtäviä on, miten, miten voidaan talouskasvua metsillä edistää ja kuinka myöskin energian tuotantoa, eli meidän täytyisi paljon paremmin käyttää metsien potentiaalia hyväksemme. Minä Uskoisin, että aivan kuten tässä kävi ilmi, että tämä metsästrategia tulee todellakin olemaan käynnistävä tekijä kaikille tälle. Meillä on hyvin tärkeitä taloudellisia ja ekologisia merkityksiä ja uskon, että nekin ovat tässä tasapainossa. Yksi asia, johon tässä haluaisin puuttua ja josta me olemme keskustelleet täällä valiokunnassa, on se, että miten metsän omistajat ja metsänhoitajat eh, tulevat tähän mukaan. Me olemme aina täällä tuoneet esille sitä, että kuinka tärkeää on pysyvä metsäkomitean työ ja onko tässä nyt sitten eh, jonkinlaisia konkreettisia ajatuksia komissiossa tästä asiasta. Meillä on lainsäädäntöä, mm, joka, mm, joka liittyy tähän mm, omistamiseen. Siis meillä on ollut hyvin tärkeitä ohjelmia tällä alalla ja pitää nyt miettiä sitä, että kaikki ne ihmiset, joita tämä lainsäädäntö koskettaa, että he ovat mukana koko prosessissa. Tätä, tämä on asia, joka koskettaa meillä eri, meitä kaikkia eri alueilla. Pysyvä metsäkomitea ja sitten tämä täytäntöönpano-ohjelma, niin niistä mole, minä haluaisin tietää, että minkälaista, minkälaista käsittelyä teillä on komissiossa niistä asioista ollut. Dziękuję pan poseł De Castro. Bardzo proszę, Kiitoksia sitten De Castro. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Me olemme aina iloisia, kun käytte täällä valiokunnassa ja voimme keskustella. Me haluamme keskustella Junckerin suunnitelmasta, mutta se ei ole mitenkään teidän syytänne, niin että me ole voineet sitä keskustella. Metsä on erittäin tärkeä aihe. Elisabeth Köstinger juuri muistutti siitä, hän sanoi sen puheenvuorossaan. Mutta me mielellämme olisimme halunneet käydä vuoropuhelua kanssanne, e, e, nostaa esiin ne monet eri ongelmat ja kriisit, joita maatalousalalla on e, Euroopassa. En Äh, voi olla muistuttavasti, olemme iloisia ähm, jalostuseläinten suhdella, äh, että olitte niin nopeita, mutta kun on kyse äh, hedelmä- ja kouluhedelmistä ja maidoista, se mitä Euroopan parlamentti on tehnyt, että se pysyisi mukana ja nyt neuvosto haluaa toimia tässä ja muuttaa oikeusperustaa ja jättää parlamentin tämän keskustelun ulkopuolelle. Me emme tule koskaan hyväksymään tällaista ratkaisua. Toivottavasti te jatkatte samaa linjaa ja puolustatte parlamentin roolia. Kiitoksia. Pani Müller. Rouva Müller. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komissaari, kiitoksia tästä tästä selvityksestä ja nyt siitä, miten tärkeää strategia on metsänomistajille. Siinähän on hyvin merkittävä rooli ja on hyvin merkittävä, minkälaisen kannan komissio siihen asiaan ottaa. Minä olin mukana, kun metsäpalkinto jaettiin meillä päin siellä oli, oli paljon pieniä metsänomistajia ja he sitten e, yhteydessä minun ja että minkälaisia metsänhoitoalueiden suunnitelmia tulee. He eivät halua sellaista. Nyt komissiolla pitäisi olla rohkeutta ja luottamusta yksityisiin metsänomistajiin. He toimivat e, ympäristön ja luonnon mukaan. Ja tämä onkin ydinasia. Siis vähemmän byrokratiaa. Meillä täytyy olla monenlaisia metsiä kaikissa 28 maassa. Suuria ongelmia kuitenkin on, kun te sanotte, että Horisontti 2020 ohjelmassa on 7,2 miljardia rahaa. Onko tässä nyt jotain erityisiä ohjelmia metsille tulossa? Meillähän on ohje, ohjelmia, joita kunnat vetävät, ja minä nyt pelkään, että metsänomistajalle ei tule mitään hyötyä koko tästä asiasta. Onhan kysymys ihmisistä, jotka elävät omasta metsistään, eikä ole tarkoitus minkäänlaisia metsän hoitoohjelmia pakolla heille asetettava, kuten Natura 2000 aikana. Eh, thank you very much. Eh, Kiitoksia oikein paljon. Metsänhoidon merkitys Irlannissa nousi etusijalle silloin, kun meidän tämänhetkinen hallituksemme astui valtaan. Keskusteltiin siitä, myydettäisiinkö kaikki metsämme, eh, jotta paksettaisiin takaisin velat, joita meidän siharteillemme pitää nyt ollakaan, ottaakaan. No, siitä käytiin siis keskustelija ja se johti eh, suuren kiinnostukseen metsänhoidosta. Eh, monet ihmiset kiinnostuvat siitä, jotka eivät olleet sitä oikeastaan aikaisemmin olleet kiinnostuneita ja me huomasimme, että se on yksi kruununjalokivistä maassamme, kun ajatellaan virkistysalueita, mutta myös hiilinieluja. Ja sitten metsiä ei myytykään, koska onnistuimme selittämään, kuinka tärkeitä nämä metsät ovat niin, että mm, saimme vakuutettua hallituksemme, johon nykyinen komissaarikin kuului silloin, että olisi hullua myydä se. Mutta Saan hyvin paljon kirjeitä toimistoimme, joka äh, on äh, saan hyvin paljon kirjeitä metsäalalta ja haluaisin nyt kysyä komissaarilta, voitteko auttaa meitä, koska meille on lähetetty syytteitä vakavista petoksista ja te yritätte hoitaa metsää Euroopassa. Irlanti on osa Eurooppaa. Mitä voitte tehdä sen suhteen, että viimeinen asia, jota tarvitsemme, on petossyytteitä alalla? Meillä on ihmisiä, jotka ovat menneet Irlannin poliisin pakeille nämä nämä tiedot mukanaan, mutta valitettavasti tämä puolivaltiollinen elin ei toimi. Meidän ministerimme on ainoa, joka voisi auttaa heitä tai pakottaa heidät toimimaan, mutta eivät toimi. Ja nyt menen ylöspäin tässä ketjussa. Meillä on nyt komissaari, joka oli entinen hallituksen jäsen. Jos tuon teille tämän tiedon, niin voitteko tehdä jotain asialle, koska meillä on syytteitä 80-90 miljoonan Ähm, euron arvo vosta äh, on tehty petoksia tämä, tässä puolivaltiollisessa yhtiössä äh, ja raha kun on niukalla, niin kyllä äh, se olisi hyvä saada takaisin. Mutta tämä yritys ei tee yhteistyötä poliisin kanssa ja ministeri ei ole tässä auttavainen. Voisitteko te tehdä jotain asian suhteen? Kiitoksia. Bardzo dziękuję pan poseł Hausling. Pan proszę. Kiitoksia, herra Hoisling. Ja herra komissaari, schön, dass Sie hier sind. Komissaari, hyvä, että olette täällä paikalla, mutta minä mietin vain sitä, että puhummeko tästä, tässä vain metsistä. Täällä on paljon muutakin asiaa, mitä pitäisi käsitellä. Te annoitte jo haastattelun viime viikolla, jossa sanoitte, että te puhutte puhuttaneiden ihmisten kanssa, jotka kentällä toimivat, ja eikä, ettekä näe mitään kriisitilannetta tällä hetkellä. Tämähän tietenkin metsänomistaja hämmästytti, kun puhuttiin tästä elämisestä ja ja jos te sanotte, että maidon tuottajilla ei ole mitään ongelmaa, niin sitten täytyy todellakin miettiä sitä, että oletteko te ymmärtänyt tämän kriisin. No mitä tulee siis puuhun? Että periaatteessa nämä konfliktit sen suhteen, miten biomassaa käytetään ja miten se eh, suhtautuu ympäristön suojeluun, niin onko tämä asia, joka ei ole teillä ollenkaan mitenkään mielessä? Tämähän on konfliktuaalinen kysymys. Me olemme saaneet eh, tietoja kirjelmän, josta jossa todetaan, että hyvin paljon puuta viedään ja sen takia tämä eh, riittävyys Euroopassa ei ole taattu. Tässähän viime vuosina on hyvin paljon Kiinaan viety puutavaraa. Ehkä te voisitte nyt siihen ottaa kantaa. Velle, teidän kolleganne, te olette sitä mieltä, että Naturat 2000 pitäisi työstää uuteen muotoon ja pitääkö se avata ja korjata onhan Natura 2000 tuonut metsille jotakin, eikä siinä mitään konfliktia ole. Kiitos. Thank you, Chairman. Well, there's always a sub... Kiitoksia. Tässä on aina joku taustajuoni, kun komission jäsen tulee puhumaan maatalouskomi maatalousvaliokunnalle. Ja se salajuoni on se, että minulle aina kerrotaan Irlannin eh, maatalouspolitiikasta. Kiitoksia oikein paljon, mutta eh, hän ei tule ole ainoa mm, poikkipuurattaissa, vaan minäkin tulen sitä olemaan, kuten aina. Ymmärtääkseni parlamentin työjärjestyksen mukaisesti me emme saisi pitää edes maatalousvaliokunnan kokousta Strasbourgin viikolla. Ehkä olen ymmärtänyt tämän väärin, säännöt ovat ehkä muuttaneet, sihteeristö varmaan oikaisee minua tässä tiedoissani. Mutta äh, minä olen aina ymmärtänyt, että että metsätalous ei ole komission toimivaltuuksissa. Maatalous on, sen tiedämme, mutta metsätalous ymmärtääkseni ei ole komission toimivaltuuksissa. Ja kun äh, äh, komission jäsen sanoo, että hän haluaa vähentää byrokratiaa, niin se on varmasti hienoa, mutta mielestäni meillä ei pitäisi olla laisinkaan byrokratiaa, ainakin mitä minun maahani tulee. Hän varmasti tulee kertomaan minulle tästä ja tulen sitten kertomaan tästä eteenpäin pysyvälle metsäkomitealle, joka luulee olevansa vastuussa puista minun maassani Iso-Britanniassa hän puhui ilmastonmuutoksesta, joka on uusi sana ilmaston lämpenemisestä, jota ei ole koskaan tapahtunut. Ja e, se, että kaadetaan puita ja niistä tehdään biomassaa, se ratkaisisi kaiken asian. Minä osallistuin tähän kaupallisesti ja menetin rahaa, koska itse asiassa maksoi enemmän näiden e, tiettyjen puiden kaataminen ja niiden kuljettaminen generaattoriin kuin mitä ne... E, olivat, mikä niiden arvo oli. Se oli ihan huonoa bisnestä ja itse asiassa teidän kaikkien pitäisi olla innoissanne siitä, että hiilidioksidi tasot ovat nousseet, koska se ainoastaan tarkoittaa, että puut kasvavat nopeammin, joten ei ole mitään syytä huoleen. Kiitoksia. Kiitos. Komissaari varmastikin vastaa kaikki näihin kysymyksiin. Meillä on 26 puheenvuoropyyntöä, eli teille kaikille ehdotan puolitoista minuuttia per puhuja. Ja anna teille sitten merkkiä, ettette sitten ylitä omaa aikaanne. Sitten lopuksi komissaari käsittelee kaikki nämä vastaukset anteeksi, kysymykset. No, minun Rova Heranska seuraavana. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluan, olen erittäin iloinen siitä, että komissaarion kanssamme täällä tänä iltana. Ja olen aika paljon samaa mieltä kollega Kostingerin kanssa siitä, kuinka tärkeää tällä metsäulottuvuuden, kuinka tärkeä metsäulottuvuus on. Meidän pitää ajatella integraalisesti, meidän pitää, tarvitsemme lisää metsästrategiaa Euroopassa, koska hyvä komissaari, tämä on jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia. Jos me ajattelemme sen rahoitusta, YMPn toisesta pilarista. Te tiedätte, että jäsenvaltiolle kuuluu myös maaseutu, asiat minun omalla alueellanikin minne olemme todenneet, emme voi tehdä kovin paljon, koska emme voi aina päättää vapaasti, koska metsätalous, metsä asioista päätetään Euroopan tasolla muilla tasoilla. Sillä pitää olla myös toinen eurooppalainen taso, koska jos tästä tulee jos ajattelemme maaseudun kehitystä ja ajattelemme sen kehittämistä, niin sekin on suurissa vaikeuksissa. Minä haluaisin tänä päivänä puhua teille erityisesti siitä puheenjohtaja Junckerin kirjeestä, jossa hän puhuu yksinkertaistamisesta rahoituksessa. Ja minä olenkin tässä nyt pohtinut, puheenjohtaja Juncker puhuu meille YMPn yksinkertaistamisesta taloudellisesta. Puhutaanko ensi vuonna rahoituksen uudistuksesta? ja miten käynnistetään uusi YMP vai tehdäänkö niin, että mitä on päätetty vuodelle 2018. Tämä, nämä ovat erittäin tärkeitä päätöksiä, jos olette maaseutu, maaseututuottajia, metsätaloutta harrastavia. Erityisesti minun maassani tämä on polttava kysymys tällä haavaa. Dziękuję pan poseł Brennan, panie pośle. Pan... Herra Brennan. Thank you, chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Uh toivotan oikein tervetulleeksi tämän täytäntöpanosuunnitelman, niin olen iloinen siitä, että komissio vastaa niin nopeasti asioihin, joista olemme täällä parlamentissa keskustelleet, ja on hyvä, että on ymmärretty puiden ja metsän merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa, ja vähän aikaa sitten minä vierailin Etelä-Ranskassa, jossa näin millainen vaikutus maaperällä ja e, kasveilla voi olla hiilinieluna. Tätäkin pitäisi pohtia vähän enemmän. Kolme lyhyttä asiaa. Ensinnäkin maankäytöstä. Luluk. Miten e, tämä sopii EUn ilmasto- ja energiapuitteisiin? meidän täytyy saada mitat oikein ja jos saamme ne oikein, niin se auttaa, mutta jos ne menevät pieleen, niin siitä tulee ongelma joten missä ovat parhaat kohdat liittyen ilmastoon ja energiaan. Sitten toiseksi, tämä on kysytty aikaisemminkin, mutta tämä EUn tarve saada biomassaa Pohjois-Amerikasta. Mitä mieltä olette? Kyllä se on aika pitkä matka tuoda puuhaketta Pohjois-Amerikasta, jotta sitä poltetaan sitä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Onko tämä kestävää? Ja kolmanneksi on tärkeää, ettemme unohda niitä terveyshyötyjä, joita metsällä e, on. Olisiko teillä mahdollisuus myös puhua Tisaidin teräs Ähm, tehtaan sulkemista. Tässä minä haluaisin puheaikaa, siis tämä halusin vain sanoa. Kiitos. Minulla on äh, kysymyksiä. Siis minä voisin puhua koko illan äh, metsästä, koska metsä on niin tärkeä. Ja ensimmäinen kysymys on, puolustatteko sitä, että tämä kaskadikäyttö on hyvä komission mielestä? Pitääkö sitä tukea ja miten se tapahtuu? Sitten toinen kommentti tai kysymys. Te puhutte omassa kirjassanne siitä, että pitää olla jatkossakin kestävyyskriteerejä. Onko tarkoitus, että niistä tehdään sitovia koko Euroopan tasolla? Se olisi kiva tietää. Ja sitten vielä, miten valtion metsät, ähm, jotka kuuluvat siis äh, julkiselle vallalle, niin ovatko ne, pitäisikö niiden olla parhaalla mahdollisella tavalla hoidettuja? Tämä on tietenkin äh, jäsenvaltioiden asia, mutta ehkä te voisitte komissarina tähän ottaa kantaa, että olisivatko julkiset metsät ensi äh, etusijalla. Sitten miten nämä vahingot, jotka syntyvät, kun ajattelemme metsäpaloja, eli miten te olette myöskin sanoneet teidän eh, paperissanne, että täällä on hyvin paljon potentiaalia. Onko tälle käytölle joku raja vai onko vaaraa siitä, että metsiä käytetään yli niiden luonnollisten rajojen? Ja sitten viimeinen kysymykseni koskee tätä pysyvää metsäkomiteaa. Te olette sanoneet, että joskus on niin, että aina joskus, että tänne otetaan uusia ihmisiä tähän komiteaan, Siis tässähän pitäisi tämän komitean heijastaa nimenomaan ihmisiä Euroopassa. Te tiedätte, että eurooppalainen metsä on teidän käsissänne ja teillä on hyvin suuri vastuu. Dziękuję, pan poseł Nikow. Hanakov. Дами господин комисар, искахте да говорим в конкретика. Искам да ви... Kiitoksia. Halusin, että puhuisimme konkreettisemmin ja minä yritän toimia niin. Mutta ennen sitä haluaisin onnitella teitä monivuotoisesta täytäntöönpanosuunnitelmasta. On hyvä, että metsät eh, teille eivät ole pelkkää ehm, puuainesta. Eh, te kävitte Bulgariassa, vierailitte luonamme ja näitte, että yrtit ovat erittäin tärkeitä. Me keräämme yrttejä, ne kasvavat metsissä samalla tavoin kuin sienet ja muunlaiset kasvit. Yrttien keruu voi olla tärkeä työllisyyden lähde alueella asuville ihmisille. Yrttejä käytetään myös kosmeettisissa tuotteissa, joten kysymykseni on seuraavanlainen Eikö Euroopan unioni tarvitsisi yrttistrategiaa? Ehkäpä yrttien keruu voisi olla tärkeä osa talouskasvua. Se on elementti, joka liittyy luonnon monimuotoisuuteen. Ja se tapa, jolla yrttejä kerätään, on hyvin tärkeää, jotta kasvit säilyvät elinkelpoisina. Muuten tulokset voivat olla katastrofaaliset. Yrttien keru on tärkeä asia. Se on yksi elementti lisää, kun puhutaan metsäalan kilpailukyvystä ja biotaloudesta. Kiitoksia. Pan poseł Andriu, panie pośle. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin minäkin kiittää teitä, hyvä komission jäsen, teidän läsnäolostanne ja siitä, että tulitte joukkoomme tänä iltana, vaikka tiedämme, että tätä esityslistaa ja aikatauluja on muutettu viime hetkillä. Kollegat täällä ovat ovat erittäin kiinnostuneita metsästrategiasta. Se on heille erittäin keskeistä. Se kuuluu tähän koko monimuotoisuuspakettiin. Minusta tämä on vähän huvittavaa, että käyttää puheenvuoroa näistä keski- ja pitkän aikavälin hankkeista, koska tänä päivänä tilanne on maataloustilanteen kannalta ainakin aika huono, koska meidän maanviljelijämme ovat suurissa vaikeuksissa, oli se sitten maitotuottajista tai, ö, tai liha tai liha karjan kasvattajista. Ei, teidän, meidän, en mä tiedä, tiedättekö mikä on todellinen tila, mikä on realiteetti ja ehkä te ette tiedä, että ei ole, ehkä te sanotte, että kriisi oli, mutta hinnat nousevat koko ajan, mutta realiteetit ovat sellaiset, että tilanne on aivan päinvastainen kuin mitä usein sanotaan. Kuullaan puhuttavan, kun sanotaan, että että nuoria maanviljelijöitä on pyydetty tapaamiseen, mutta heitä pitää kuulla, heidän vetomuksessa pitää kuulla, koska tilanne on, on, on paljon paljon vakavampi kuin miltä usein annetaan vaikuttaa tai miten asioista päätetään täällä parlamentissa tai mistä, teidän komissionne, mistä asioista päätetään. Minä haluaisin esittää yhden kysymyksen ainoastaan. Mikä on teidän kantanne, mikä on teidän näkemyksenne? Tässä olen samaa mieltä Paul Brennanin kanssa, kun puhutaan ilmastosta, energiasta, mutta miten te arvioitte tämän tämän, minkä, minkä, äh, minkä äh, sijaan te annatte uudelleen metsittämisellä tässä kokonaisvaltaisessa politiikassa? Kiitos herra Salimovic. Kiitos komissaari siitä, että olette tulleet tänne paikalle keskustelemaan kanssamme. Minä haluaisin kysyä teiltä eräitä ympäristöön liittyviä asioita, jotka liittyvät maatalouteen ja erityisesti metsänhoitoon. Tiedämme, että Pariisin kokous lähestyy ja me tiedämme, kuinka tärkeästä kokouksesta on kysymys. Me kaikki eh, tiedämme, mikä osuus ilmaston, ilmastokysymyksissä metsällä ja maataloudella on. Mikä teidän mielestänne on Pariisin sopimuksen suurin ongelma tai este? tai jos vähän toisin sanoin sen ilmaisen, mitä te haluaisitte tähän Pariisin sopimukseen mukaan ja mitä te luulette, että te ette tule siellä näkemään. Kiitos vielä kerran, että tulitte. Kiitoksia, herra Posiowski. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Puolassa metsät ovat suurimmalti osalta valtionomistuksessa ja Eh, ihmisille metsät ovat hyvin tärkeitä. Se tosi seikka, että metsät ovat julkisen sektorin omistuksessa, ovat hyvin tärkeä aihe myöskin tulevissa vaaleissa. Ja suurin osa väestöstä on sitä mieltä, että metsän tulee jatkossakin olla valtion omistuksessa ja valtion täytyy varmistaa, että metsät ovat ihmisten käytössä. Nyt on kuitenkin eräs asia, jota emme oikein ymmärrä. Metsät eh, nielevät miljoonia tonneja hiilidioksidia. Ja nyt tänä aikana, kun me taistelemme paremman ilmaston puolesta, tätä ei huomioida riittävästi. Puhutaan hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesti samanaikaisesti halutaan kaataa metsä, jotta saamme aikaan biomassa olisi paljon parempi rohkaista metsien ylläpitämiseen ja sillä tavoin huomioida niiden rooli hiilidioksidinieluina. Siksipä minä tässä hiukan kyseenalaistan niitä todellisia tavoitteita, eh, joita tässä eh, taustalla on eh, ilmeisesti tässä jotain piilotavoitteita ja peitteenä on vain ilmastopolitiikka. Siksi pitäisi ottaa paremmin huomioon jäsenvaltioidemme toiveet, mitä tulee ilmastonsuojeluun. Sen pitäisi olla metsästrategian pohja. Kiitos. Täällä valiokunnassa meillä oli kuuleminen aiheesta ja meillä oli aivan loistavia esityksiä ja siellä oli hyvin, hyvin mielenkiintoista materiaalia meille esitettiin. Metsien rooli ilmastonmuutosta torjuttaessa on, on merkittävä ja se on todellakin sellainen aihe, johon meidän pitäisi vielä pontevammin paneutua. Hyvin monet meistä eivät vielä ymmärrä, miten metsät tässä suhteessa ovat meille tärkeitä. Rova Aguilera on seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Aguilera, bardzo Gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Olen vähän yllättynyt ja ihmeissäni. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu ilman muuta, siitä ei ole epäilystäkään, mutta kun puhutaan metsästrategiasta, Tästä on otettu jo kantaa komission taholta täällä täysistunnossa ja nyt tällä hetkellä puhutaan kaikesta siihen riippuvasta rahoit- siitä riippuvasta rahoituksesta, niin kuitenkin äh, puhutaan, kun Jö, niin arviointi tällä hetkellä on aika vaikeata, koska kaikki riippuu rahoituksesta. Kuten minun maani maanviljelijät sanovat, että kun puhutaan vain metsästä, niin se on aika ihmeellistä, aika yllättävää. Totta kai se on tärkeää, me voi väheksyä sen merkitystä, mutta on paljon painavampia asioita, kuten täällä jotkut kollegat ovat sanoneet, ansaitsisivat paljon suuremman huomion. On tietysti aina miellyttävää kuulla teitä, hyvä komission jäsen, puhua mistä tahansa, mutta olisi kyllä aika aiheellista, että tässä nyt voitaisiin käyttää tilaisuutta hyväkseni. Ja minä haluaisin minä en nyt väärinkäytä tilaisuutta hyväkseni, mutta kun kollega Irans sanoi tässä jotain, että täällä vallitsee pieni sekaannus sen suhteen, mitä puheenjohtaja Juncker kirjoitti äskettäin. Onko meillä nyt tulossa YMPn tarkistus vuonna 2016 vai 2018? Kumpi vuosi? Junckerin kirjeen myötä ja Junckerin sanojen myötä on syntynyt pieni sekaannus. Ja minä haluan nyt tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni. En halua käyttää, mutta esitin tämän kysymyksen. Mitä tulee sitten uuden asetuksen kanssa, kun puhutaan maidon ja hedelmien <clears throat> jakamisesta koulu- ja oppilaitoksiin? Se on erittäin, erittäin tärkeä iso asia viime päivinä on voitu puhua siitä, kuinka paljon on puhuttu Tunisian öljykiintiön kasvamisesta tuhat, anteeksi, 5000 tonnia on kyseessä. Puhun Espanjasta, Andalusiasta, siellä on öljyntuottajia ja kyllä nyt pitäisi lähteä soveltaa äh, asetuksia, minkä takia lähdetään muuttamaan tuontilupia, tuontilisenssejä, kun annetaan tämän öljyn tulla tälle sektorille. Ja ihan lopuksi minä olisin halunnut, että meillä olisi ollut kokonaisvaltainen keskustelu, mutta toivottavasti voitte vastata näihin muutamiin esittämiin kysymyksiin. Pani poseł Petit. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, pozdravljam povjerenika. Ovog ljeta Korčulu i Pelješac u Hrvatskoj opustošili su požari. Izgorjelo je preko 4000... Kiitoksia. Meillä on ollut metsäpaloja, 4000 hehtaaria menetettiin, ei vain metsää, vaan myös viininviljelysalueita ja 4 miljoonaa euroa syntyi tappiota. Tämä on arvio. Nyt pyytäisin, että komission jäsen toimisi, jotta mahdollisimman pian saataisiin korvauksia niin, että viinitiloilla voidaan taas ryhtyä toimimaan maan ja nämä tuhot saadaan korjattua. Kroatia mm, maaperästä yli 47 prosenttia metsän peittämää ja metsällä on useita mm, tärkeitä rooleja esimerkiksi hiilinieluna, mutta myös ilmaston suojelullisia merkityksiä. Nyt kun katsotaan Pariisin ilmastohuippukokousta, halusin kysyä, miten komissio tulee tulevaisuudessa tutk- tukemaan metsiä myöskin rahallisesti? Kiitoksia edustaja Bogovi. <clears throat> Hvala za besedo. Lep spoštovanemu komisarju. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää iltaa komission jäsen. Olen erittäin iloinen nähdessä nähdessäni teidät täällä kuullessani jälleen kerran tämän keskustelun metsistä. Erittäin hyvä mietintö tästä on laatittu meidän valiokunnassa. Me tiedämme, kuinka tärkeä rooli metsillä. Minä tulen maasta, jossa 60 prosenttia maan pinta-alasta on metsien peittämää. Meillä on öö, metsämassa, joka on volyymiltaan erittäin painava. On kyse todella tärkeästä sektorista. Me olemme tässä mietinnössä puhuneet paljon metsänviljelyn merkityksestä, myös maanviljelyksestä. Minun maassani se on erityisen tärkeää, koska pitää pystyä näkemään, mikä on linkki maaseudun kehityksen ja metsien välillä. Sen takia tässä on kyse elintärkeästä ja vakavasta asiasta. Toinen ulottuvuus, joka ei ole yhtään sen vähäisempi, on kiertotalous metsillä, puulla on tärkeä rooli kaikilla sektoreilla, jotka liittyvät tähän talouteen. Rakennusteollisuus on niistä yksi, jalostusteollisuus, kemiajalostusteollisuus, bioetanoli esimerkkinä. Kaikilla näillä on suuri merkitys. Hyvä komission jäsen, kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin, miten te olette ohjelmoineet tulevaisuuden rahoituksen, tutkimuksen uusien teknologioiden alueella? mistä tätä rahaa saadaan? Saadaanko sitä Junckerin rahastosta? Merci, euh, monsieur le président, monsieur le commissaire. Bon... Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Hyvää iltaa. En puhu teille metsistä varsinaisesti, koska mielestäni tilanne on erittäin vakava monissa äh, meidän maissamme. Monet kollegat ovat jo heijastaneet kriisin vaikutuksia, jossa monet maanviljelijät elävät, monet muutkin talouden sektorit joutuvat kamppailemaan vielä kriisin kourissa. Tänä viikonloppuna Ranskassa, viime viikonloppuna Ranskassa me muistimme erästä erittäin tukalaa ajanjaksoa, koska me du monde agricole. Koska, koska me haluamme muistaa 600 menehtyneen maanviljelijän muistoa. Meidän täytyy, meidän täytyy ja teidän täytyy tänä päivänä tajuta, kuinka, tärkeä, kuinka vaikea tilanne maanviljelijöillä on Euroopassa, koko Euroopassa. Teidän täytyy tehdä hyviä ehdotuksia. Me olemme vedonneet kaikkiin toimijoihin jo usean viikon ajan. Me tarvitsemme teiltä vastauksia tähän dramaattiseen tilanteeseen. Seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta esittää kysymyksiä. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että sen jälkeen kun Liet valtuutettua äh, sai jälleen itsenäisyyden vuonna 1990. Metsät palautettiin äh, alkuperäisille omistajille ja tällä hetkellä noin puolet metsistä ovat yksityismetsiä, mutta ne ovat yleensä varsin pieniä, vain muutaman hehtaarin suuruisia metsiä. Loput ovat valtion metsiä, valtiolliset rakenteet ovat olemassa, mutta yksityisillä toimijoilla ei ole riittävästi kokemusta tällä alalla, joten mikä äh, näkemys teillä on yhteistyössä? yhteistyöstä metsän alalla ja millaisiin toimenpiteisiin pitäisi jäsenvaltiossa ryhtyä? Pitäisikö ottaa oppia muista jäsenvaltioista ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia on ja kuinka sitä voidaan tukea. Ja toinen kysymykseni liittyy maitoalaan. Maitoalan tilanne meillä on erittäin vaikea. Olen tavannut maidon tuottajia, he kysyvät aina samaa kysymystä, mitä Eurooppa tekee puolestamme ja miltä elämämme tulee näyttämään huomenna. Tullaanko tekemään mitään muutoksia, jotta hinnanlasku pysähtyisi? Voimmeko odottaa valoisampaa tulevaisuutta? Kiitoksia. Pani posso, moi. Rova, moi. Allora, ähm, ringrazio il commissario. Kiitän komissaria hänen antamistaan tiedoista. Kiitoksia hyvät kollegat. Minun kysymykseni on seuraava haluaisin kiinnittää huomion erääseen tosiseikkaan, nimittäin onko olemassa eurooppalaista strategiaa metsille tai hyvin usein on niin, että meidän täytyy yrittää ymmärtää, miksi joku hakkuu Euroopassa, joka on tehty taloudellista syistä, ei ole ylittänyt luvallisia luvallista kokoa ja miten voidaan mm, kasvisto uudelleen elvyttää tuollaisella alueella? Miten voidaan auttaa paikallisia alueviranomaisia eh, saamaan yhteyksiä mm, yksityisiin metsänomistajiin, jotta voidaan varmistaa eh, metsien kestävä käyttö? Voitaisiinko luoda jonkinlaisia eh, keskuksia tai mm, avustuspaikkoja Euroopassa. Kiitoksia. Ja, Dank, Herr denke, Kiitos puheenjohtaja. Täällä on tänään hyvin paljon jo sanottu metsän roolista ja tämä tietenkin on eri tilanteissa vähän eri, erilainen eri alueilla. Mutta kuitenkin minä halusin puhua siksi, erityisesti kollega Ritsakovski viittasi siihen, tai ainakin minä ymmärsin, että ilmaston suojelu ja metsän käyttö olisivat jotenkin ristiriidassa. Eihän se niin ole, vaan on niin, että jos metsää ei käytetä, niin mitä tulee hiilidioksidiin, hiilidioksidiin niin silloinhan siinähän on sellainen kiertokulku ja, ja, ja nimenomaan mm, kaikki ilmassa oleva hiilidioksidi, niin metsähän sen sitten pyydystää. Joten mitä tulee ilmaston suojeluun, niin jos metsästä otetaan puuta ja käytetään energian tuotantoon ja säästämme sillä tavalla öljyä ja äh, kaasua. Jos me tällä tavalla käyttäisimme metsiä, niin se olisi hyvin tärkeä taloudellisesti monelle metsänomistajalle ja se olisi kaikin puolen järkittävä, järkevä tapa hoitaa myöskin ilmastokysymyksiä. Dziękuję, pan poseł Buda. Kiitos, herra Buda. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komissio ja sen mahdollisuudesta tavata teidät jälleen. Haluaisin kertoa teille hiukan omituista tilanteesta Romaniassa, joka liittyy tähän metsitykseen. Nimittäin mahdollisuus metsittää heikolaatuisia laitumia e, esimerkiksi hedelmäpuilla. Romania on luvannut ylläpitää kuitenkin laidunmaan tason vuoteen 2017 asti. Meillä kuitenkin on rahaa, jolla voitaisiin maksaa tämä metsityshedelmäpuilla ette ole paikalla. Haluaisin vielä sanoa, että meidän pitää asiasta keskustella. Me tarvitsemme sitä ja me tarvitsemme muitakin ohjelmia kuin näitä apupaketteja, joita nyt on rakenneltu, koska ne ovat vähän naurettaviakin, niin eikä se voi olla sillä tavalla, että meidän meidän, meillä sitten, kun tätä maitoa vyöryy joka puolelta, että me emme siihen millään lailla reagoi. No niin, hyvät kollegat, me olemme käyttäneet puheaikamme ja täällä ei puheenvuoropyyntöjä salissa enää näy. Ja näinpä me annammekin sitten komissaarille puheenvuoron, jotta hän voi vastata kysymyksiinne. Thank you very much, Chairman. Just non-forestry matters. Kiitoksia oikein paljon. Ensin muut kuin metsäasiat, jotta ne saadaan käsiteltyä. Meillä oli täysistuntokeskustelu syyskuussa, jossa 52 eh, henkilöä, suurin osa täältä valiokunnasta osallistui keskustelun maidosta. Ja meillä oli 500 miljoonan eh, paketti eh, ja osa tästä on maksettu suorina tukina ja osin tai vapaaehtoisina tukina. Tämä on valtaisa investointi maaseutuun ja maanviljelijöihin. Usein saksalaiset maanviljelijät sanovat minulle, että 42 senttiä litralta on hyvin vähän, mutta he tuottavat, koska he saavat niin paljon tukea EUlta on paljon haasteita, kukaan ei sano toisin, mutta minulle on sanottu, että kun minulle on annettu tällaisia lukuja, niin on hyvin vaikea uskoa tätä. Minä me kyllä haluamme antaa lisämäärärahoja koulumaito-ohjelmaan ja haluamme päättää tämän työn liittyen koulumaito-ohjelman uudistukseen. Se osa sitä pakettia, josta kerroin muutama viikko sitten. Herra Flanagan minä en ole tutkija, minä olen pelkästään komissaari. Minulla ei ole niitä resursseja tehdä sitä, mitä te haluatte. Tämä on viranomaisten tehtävä, olette oikeassa, että olette poliisille mm, tästä kertoneet, mutta on huolestuttavaa, että siellä ei tehdä yhteistyötä, mutta poliisin täytyy seurata tätä asiaa. Mitä tulee metsäkysymyksiin, Äh, Irlannissa halutaan 8 prosentista nousta 18 prosenttiin, äh, joten on suurta kysyntää metsätuotteille ja se tulee tarjoamaan työpaikkoja myöskin teidän vaalipiirissänne. Meillä on äh, tällainen tiedeohjelma komission ja sen Moedasin kanssa, jossa katsotaan niitä alueita, joissa biotaloutta voidaan vahvistaa ja bioenergiaa joten toivottavasti tämä osoittaa, kuinka halukkaita olemme nostamaan metsätalouden osaksi maankäyttöä, mutta myöskin kasvu- ja työllisyysstrategiaa. Herra Bogovic mainitsi Slovenian, jossa hän sanoi, että 60 prosenttia koko maa-alueesta on metsän kattamaa, joten hän täytyy tietää, mitä toimia haluamme toteuttaa, että saadaan aikaan lisää työpaikkoja. Monet teistä mainitsivat äh, yksityisten omistajien roolin äh, metsäalan yksityistä vuoropuheluryhmää on kuultu ja puhe, ryhmän puheenjohtaja on yksityinen metsänomistaja. Ja toivottavasti tämä varmistaa tai häilyttää teidän huolenaiheenne siitä, että yksityistä sektoria on otettu huomioon. Herra Buda toivottavasti lähettää minulle yksityiskohdat. Tämä ää, saa useita teknisiä kysymyksiä. Jos kirjoitatte minulle, niin tutkin asiaa. Herra Agnew, meillä ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, kuten meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, mutta meillä on yhteinen metsästrategia ja se syy, miksi meillä on äh, merkitystä, on se, että 7,2 miljardia annamme maaseudun kehittämiseen. Äh, osa menee myös äh, metsänhoitoon. tärkeää, että varmistamme, että veronmaksajien rahat käytetään oikein. Korostamme tietenkin jäsenvaltioiden roolia metsästrategian täytäntöönpanossa. Se ei ole osa sopimuksia, mutta meillä on mahdollisuus luoda lisäarvoa enemmän työpaikkoja maaseudulla kuin mitä teemme nyt ja varapuheenjohtaja Katainen Junckerin suunnitelman yhteydessä on hyvin kiinnostunut siinä maassa, jonka hän tuntee parhaiten, eli Suomessa hyödyttämään tätä, jotta saadaan aikaan työpaikkoja maaseutualueella. Minä en ehdottaa, että luodaan yhteistä metsäpolitiikkaa samoin kuin on yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta meidän täytyy varmistaa, että käyttämän määrärahat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, että saadaan aikaan ne tavoitteet, jotka ovat meille tärkeitä ja noudatetaan toissijaisuusperiaatetta. Paololle sanoisin, että me odottemme ensin Euroopan parlamentin lausuntoa ennen kuin julkaisimme tämän asiakirjan se, että meppien nostamat kysymykset otetaan täysin huomioon, on tärkeää. Me päivitämme teille tietenkin monivuotisen suunnitelman täytäntöönpanoa. Raaka-aineet ovat ö, suuri haaste metsien kestävälle käytölle, raaka kysyntä siis. Ja tämä on se syy, miksi komissio läheisessä yhteistyössä Äh, sidosryhmien jäsenvaltioiden kanssa asiaa käsittelee. Työn lähtökohtana on Forest Europe-prosessi ja sen äh, käytännön toteutus. Ja kertomus tästä työryhmältä on juuri hyväksytty pysyvässä metsäkomiteassa ja siinä on kuultu hyvin paljon erilaisia sidosryhmiä. Tämä uusi biomassapolitiikka, se sisältää kestävän metsänhoidon EU-metsästrategian mukaisesti ja käsittelee myöskin näitä epäsuoria maankäytön seurauksia. Se on tällä hetkellä arviointivaiheessa. Ympäristö- ja energiaministerit tapasivat epävirallisesti Riikassa ja keskusteltiin siitä, miten voidaan tunnistaa riskit, jotka liittyvät uusiutuvan energiamuotoon ja luonnonsuojeluun. Olen myös läheisessä yhteistyössä komission jäsen Kanieten kanssa liittyen äh, ilmastokeskusteluun ja LUKFiin. Me emme ole päässeet vielä mihinkään johtopäätöksiin, mutta äh, metsällä on tietenkin tärkeä rooli näissä keskusteluissa. Bioenergia, joka perustuu metsän biomassaan, on, ja se on eh, erittäin tärkeä osa uusiutuvaa energiamuotoa ja uusiutuvien energiamurtien käyttöä edistetään Euroopan energiapolitiikassa. Me tulemme ehdottamaan uutta uusiutuvien energiamuotojen pakettia vuonna 2016 eh, mukaan lukien kestävät biopolttoaineet eh, liikenteessä ja biomassan käyttö lämmityksessä ja sähkön tuotannossa. Kestävä metsäbiomassan tuotanto voidaan sitä vo, sille voidaan antaa tukea. Tukea voidaan myöskin antaa uusien tuotantoketjujen luomiselle, esimerkiksi biomassa markkinoimiselle. Ja jäsenvaltiot päättävät, mitkä toimenpiteet ne ottavat mukaan tähän. Meillä on 3,3 miljardia euroa, jonka jäsenvaltiot ovat budjetoineet uusiutuvan energiamuodon tuotannolle. Me katsomme sitten, kuinka paljon tästä voidaan käyttää biomassa tuotantoon. E, EUn puumarkkinoiden tulisi toimia kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio luovat ainoastaan puitteet markkinoiden vääristymien korjaamiselle. koska meillä on vain vähän resursseja, on tärkeää käyttää raaka-aineita niin, että varmistetaan resurssien tehokas käyttö. Ja puumarkkinoiden tulee huomioida tämä Jotta se on mahdollista, on katsottava, että onko puumarkkinoiden kunnollisella toiminnalle mitään esteitä, ja komissio tällä hetkellä analysoi sitä. ERFD 2014-2020 yritetään ehkäistä metsäpaloja. Ja maaseudun kehittämisohjelmaa voidaan käyttää esimerkiksi metsäpalon tuhojen korjaamisiin. Tässä ajatelemme myös esimerkiksi sitä, mitä Etelä-Ranskassa on tapahtunut. Ja osoitamme myötätuntoa niille ihmisille, jotka ovat tästä katastrofista kärsineet. Meillä on Euroopan metsäpalotietojärjestelmä, jossa olla läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Meillä on myöskin katastrofin ehkäisymenetelmiä ja arvioidaan riskejä ja vuosille 2014-2020 komissio on tehnyt suuntaviivat, jossa ohjeistetaan jäsenvaltioita metsäpalon torjunnassa. Uusi EUn metsästrategia korostaa myös muita kuin puutuotteita. Ne ovat tärkeitä äh, siirtäessä vihreään talouteen. Uusi maaseudun kehittämisasetus tarjoaa mahdollisuuksia muiden kuin puutuotteiden edistämiseen. Voidaan myös tukea investointeja muuhun kuin maataloustoimintaan maaseutualueella. Tämän metsästrategian tarkoituksena on vähentää EU-kulutuksen vaikutusta maailmanlaajuisesti edistämällä kestävää metsänhoitoa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti siirryttäessä kohti vihreää taloutta. EU ja sen jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa, jotta voitaisiin vähentää päästöjä, metsän hakkuita ja metsäkatoa YKonkin puitteissa. Puheenjohtaja olen varmaan nyt kattanut aika monta asiaa, ehkä kaikkea, mutta tulen lukemaan muistiinpanoni ja antamaan vastaukseni suoraan eh, näille ihmisille kirjallisena, jos oli joku tekninen kysymys, johon ihmiset eivät saaneet vastausta. Kiitoksia. Dziękujemy panie komisarzu. Proszę państwa, mamy świadomość, że problematyka leśna to obszar... Hyvin paljon kiitoksia, herra komissaari. Me tiedämme, että metsätalous liittyy energiaan, Eh, terveyteen, ilmastoon, markkinoihin ja tässä nyt eh, on tietenkin hyvin erilaisia mm, toimi, toimivaltuuksia komission sisällä. Mutta tämä metsästrategia olisi, on sellainen, että sen pitäisi ehkä tiitviimmin liittyä näihin muihin sektoreihin. Ja samalla me sitten tiedämme myös, että että kaikki metsäasiat kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan. Tietenkin toimielimet ovat myöskin toimijoina kentällä. Ja kun täällä meiltä pyydettiin, että pidettäisiin konferenssi, sellainen, johon tulisi teollisuuden edustajia, mutta myöskin Euroopan unionin toimielimet olisivat edustettuina. Hyvin tärkeä aihe. Ja, ja tässä yhteydessä myöskin rahoituskysymykset ovat tärkeitä, koska pitää olla tutkimukseen riittävä rahoitus. Muutenhan mitään innovaatioita ei tällä sektorilla voida kehittää. Kiitoksia tästä keskustelusta, kiitoksia komissaarille. Tietenkin on hyvin paljon tärkeitä kysymyksiä nyt ilmassa, jotka liittyvät kriiseihin, juuri niin kuin tämä maitosektori, joka tuli esille. Sehän on asia, jonka kanssa olemme jatkuvasti tekemisissä mutta se eh, tietenkään ei tarkoita sitä, että me ymmärtäisi, mikä merkitys metsillä on. Ja tässä hyvin, hyvin asiat tulivat esille. Minä vielä kiitän teitä kerran, hyvä komissaari, ja me näemme toisemme sitten valiokunnassa viikon päästä kello 15. Meillä on valiokunnan kokous sitten tiistaina aamupäivällä. Meillä onkin hyvin vaikea äänestys herra Hoislingin mietinnöstä. Ja sitten jatkamme valiokunnan kokousta iltapäivällä. Meillä on tietenkin myöskin muitakin tärkeitä asioita tässä täysistuntoviikolla eh, Strasbourgissa, mutta kiitoksia komissaarille me valiokunnan jäsenet näemme toisen, toisemme sitten uudelleen ja istunto päättyy.